edustajan murhan vuoksi. E, rzeczywiście, jeśli takie wydarzenie miało miejsce, Kiitoksia, että huomautitte tästä. Se on, näin on todellakin tapahtunut, niin kuin te totesitte. Kiitos siitä, että kiinnititte huomiota tähän. Sitten on vuorossa esityslistan hyväksyminen. Ryhmät ovat sopineet seuraavista muutosesityksistä tämän päivän osalta, eli maanantain osalta maanantaina ensinnäkin valmistaudumme suulliseen äh, kysymyksiin, joka koskee Euroopan kalastusalaa, jotka puolestaan johtuu öljyn hinnan noususta. Ja sen jälkeen käsitellään herra Höckmarkin radiotaajuuspolitiikkaa koskettava mietintö. Tämä on lähinnä tekninen muutos. Ja tämä puolestaan johtuu äh, siitä, että komission jäsenillä oli vissiin aikataulu vaatimuksia ja näin ollen ryhmän, ryhmien puheenjohtajat ovat tämän ehdotuksen hyväksyneet. Tämä on ok. Siitä tiistaille ei esitetty mitään muutosehdotuksia. Ja keskiviikon osalta esittelen asian kohta. Sveroni. zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Grupa... Yhteiskeskustelu ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta Yksi ryhmä on esittänyt asiasta, asiasta lausuman, joka koskee korkeata edustajaa ja komission varapuheenjohtajaa. Tässä on kysymys Syyrian Ashrafin leirin tilanteesta. Tässä pitäisi myös mainita e- Egyptin koptikristityt. Ja tämä koskee keskiviikkoaamun keskustelua, joka alkaa kello yhdeksän, jolloin paikallaan Rova Ashton. Herra Speroni, olkaa hyvä. Presidente, non abbiamo voluto modificare... Puhemies. Me emme halunneet ehdottaa radikaalia muutosta esityslistalle niin, että olisi lisätty sinne kohta tai poistettu sieltä jotakin. Halusimme vain, että aihetta hieman laajennettaisiin, jota varapuheenjohtaja käsittelee. Me vaadimme siis pelkästään sitä, että tähän esityslistan kohtaan, jossa käsitellään Syyriaa ja Ashraf-leiriä, otettaisiin huomioon myös kristittyjen ja erityisesti koptikristittyjen tilanne vähemmistönä. Tilanne on hyvin vaikea, herkkäluontoinen ja kyseessä on vähemmistöjen suojelu. Toivon, että kollegat voivat tukea tätä ehdotusta. Haluaako joku ottaa kantaa myönteisellä tavalla tähän esitykseen? Olkaa hyvä. Pozytywnie o wniosku, tak? Myönteinen kommentti. Puhemies, kannatan tätä pyyntöä täysin, mutta halusin pyytää puheenvuoroa tiistain esityslistasta. Voitteko nyt antaa puheenvuoron minulle vai kenties sitten sen jälkeen, kun on päätetty Speronin tekemästä ehdotuksesta? E, nie, my teraz musimy skończyć punkt, który zaczęliśmy, dotyczący... No, ensin täytyy käsitellä tämä asia keskiviikon osalta. Herra Bendit. Haluaako ottaa myönteistä kantaa? No, no positiv. Negativ. Kielteinen kanta, kielteinen kanta. Pan Mario Mauro, positiivinen. Mario Mauro, myönteinen. Please. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kannattaa tätä Speronin ehdotusta, kun tilanne todella nyt on hyvin vaikea ja koptiyhteisöön kohdistuu hyvin paljon painetta ja tässä, tämä kyllä osoittaa, kuinka suuria ongelmia alueella on. Eli Egyptin toimet ovat hyvin ongelmallisia. Kyse on muustakin kuin koptiyhteisöstä. Kyse on äh, koko tilanteen monimutkaisuudesta koko Egyptin tilanteesta ja haluaisin tähän todella Ashtonin huomiot. Eh, Hyvät kollegat, kaikki ovat olleet järkyttyneitä siitä, mitä Egyptissä on tapahtunut. Pitää olla kuitenkin järkevä. Meillä on kuusi kohtaa, joista keskustellaan Lady Ashtonin kanssa. Syyria, Ashraf, Gualtierin mietintö, Albertinin mietintö, sitten YKssa EUn globaalin toimijan rooli. Tällä, ei olisi, tällä lisäyksellä ei olisi mitään äh, roolia, mitään merkitystä. Haluaisin, että ulkoasian edustaja keskustelisi Egyptin tilanteesta ja otettaisiin huomioon kaikki se, mitä on tapahtunut vähemmistöjen välillä, niin että tehtäisiin oma aloitemietintö. mietintö Lady Ashtonin kanssa voitaisiin keskustella todella siitä, mitä Egyptissä tapahtuu. Jos nyt kuudes kohta vielä otetaan tälle listalle, niin yksi puhuu ja muut sitten puhuvat jostakin aivan muusta aiheesta. Kun meillä on kuusi kohtaa Lady Ashtonin kanssa esillä, niin varmaankaan ei Egyptin keskusteluun asti päästä. Ymmärrän kyllä tunteenne ja liikuttuneisuutenne, mutta ei ole järkevää lisätä tähän enää mitään, kun siitä ei kuitenkaan keskiviikkoaamuna keskustella. Panie przewodniczący, Teraz przystępujemy do Kiitoksia. Sitten äänestämme. Kuka kannattaa sitä, että tämä esitys hyväksytään, jonka Speroni äsken esitti? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kiitos. Kuka vastustaa tuota esitystä? E, musimy to sprawdzić. Sprawdza... Täytyy tarkistaa koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Äänestys alkaa. Czy wszyscy głosowali? Ovatko kaikki äänestäneet? Odotellaanpa vielä hetki. Odotamme. Okei. Okay. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Esitys on vahvistettu. Eli tämä lisätään aamun esityslistalla. Olkaa hyvä, herra Heila Kolmissa. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos puhemies. Voin puhua lyhyesti. Puheenjohtajakokous on huomiselle tiistaille ottanut esityslistalle mahdollisen äänestyksen parlamentaarisen koskemattomuuden käsittelemiseksi. En halua lähteä tässä itse asiaa käsittelemään, mutta mitä tulee esityslistaan, niin sanoisin kuitenkin, että olen aika lailla järkyttynyt. Tämä nyt on lievästi sanottua. Mitään keskustelua kuitenkaan esityslistalla ole, eli parissa kolmessa minuutissa ei ole mahdollista esitellä omaa näkemystäni parlamentille. Kuitenkin tähän liittyy tiettyä kiinnostavuutta. Edellisellä kerralla Wallisin suhteen tiettyjä argumentteja nostettiin esille ja se liittyy nimenomaan minun koskemattomuuteni pidättämiseen. Tuomioistuin on hyvin selkeästi todennut... Point of order. It's not point of order. Si, Thank si. you very much. Ei tämä ole mikään työjärjestyspuheenvuoro. Kiitos, kiitos. Pyydän keskustelua. Pyydän keskustelua esityslistalle. Pyydän keskustelua. Puheaikaa kaksi tai kolme minuuttia. Tämä on työjärjestyspuheenvuoro kaksi kolme minuuttia, jotta voin puolustautua puolustaa koskemattomuutta, niin olisiko mahdollista, että tämä parlamentti kunnioittaa puolustuksen oikeuksia ja jäseniänsä, eikä pelkästään sitä, että tai ehkä jossakin muualla maailmassa puolustetaan oikeuksia? E, me postępujemy, panie Golnisz, panie kolego Herra arvoisa kollega, me jatkamme tämän työjärjestyksen 7.8 kohdan mukaisesti ja siinä määritellään, miten tässä toimitaan. Tämä äskeinen puheenvuoronne, ne nällaiset esitykset täytyisi siis esittää tuntia ennen täysistön alkamista. Sanon vielä kerran. Tämä on kohta 7.8 esitetty työjärjestyksessämme. Kiitoksia kuitenkin. Ja näin ollen siirrymme esityslistalle. Olkaa hyvä. I, I something on Wednesday. It's Sorry. finished. Oliko keskiviikko jo hoidettu? Halusin sanoa jotain vielä keskiviikkoon liittyen. Selvä, olkaa hyvä. La conférence des présidents. Puheenjohtajakokous on ottanut esityslistalle keskiviikon iltapäiväksi keskustelun Italian ja Ranskan hallitusten ehdotuksiksi keskeyttää Schengenin sopimusten täytäntöönpano. Tiistai, suokaa anteeksi, tiistai-iltapäivä on kyseessä, kello 15. Minä ö, olin sillä kannalla, tai puheenjohtajakokous oli sillä kannalla, että Barroso olisi paikalla keskustelussa. Haluaisin kysyä, mitkä tiedot Barosolla on tästä aiheesta. Tämä on meille tärkeää, koska ensimmäinen henkilö, joka otti kantaa sen jälkeen, kun Sarkozy ja Berlusconi kokoontuivat, oli nimenomaan komission puheenjohtaja Barroso. Komission jäsenet ovat ottaneet eriäviä kantoja tähän aiheeseen. Nimenomaan komission puheenjohtaja on vastuussa siitä, että hän edustaa komissiota. Me pidämme kiinni siitä, että Baroson on oltava paikalla tiistaina kello 15. Valitettavasti sekoitin tiistaina keskiviikon. I will, I will check it. Minä, minä tarkistan, tarkistan Minä tarkistan tämän asian. Yeah. Well, eh, because I don't know. Välittömästi. En tiedä nyt. Olen pahoillani. Minä odotan hänen olevan, olevan paikalla mitään muuta tietoa ei ole ollut. Minä voin tarkistaa tämän eh, teidän tiedoksenne aivan erityisenä eleenä teille. Kiitoksia. Could ask Mr. Well, could you Kollega Gianni. Ehkäpä voitaisiin puhua, kysyä Is... Seuraava kohta on valmistettu, valmisteltu Ita- Italiassa. Näin ollen meidän täytyy vaihtaa täällä paikkaa. Tilalle tulee varapuhemies. Gianni. tema de Sì, ma dov'è la cosa? Buonasera a tutti. Eh... Oikein hyvää iltapäivää kaikille todella me olemme nyt siis hyväksyneet tämän viikon esityslistan, täysistunnon esityslistan, ja siirrymmekin nyt esityslistalla eteenpäin. Nimittäin kyse on suullisista kysymyksistä.